alla tässä suuressa surussanne. Hyvät naiset ja herrat, Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat tiedottaneet minulle, että herra Rosario Crocetta on 17. päivä joulukuuta valittu Sisilian alueelliseksi presidentiksi ja tästä päivästä lukien hänen, hänet korvaa rouva Francesca Barraccio. Äh, onnittelen herra Crocettaa tästä vaalituloksesta ja säädöksen säädösten mukaisesti, eh, eli artikla 4, kappaleet 1 eh, tässä työjärjestyksessä eh, sen nojalla todetaan, että tämä äh, herra Crocettan paikka on vapautunut 17. päivä joulukuuta ja että parlamentti ottaa tiedoksi myös Francesca Barazziun äh, nimeämisen samana päivänä. Ja toivotan rouva Barazzun tervetulleeksi ja muistutan, että työjärjestyksen kolme artiklan kaksi kappaleen mukaisesti ottaen huomioon, että ettei hänen valtuuksiaan ole tarkistettu eikä hänen valtuuksiaan ole toisaalta kiistettykään. Francesca Barazzi on nimetty parlamentaarikon paikalle ja voi täysimääräisesti käyttää oikeuksiaan sillä ehdolla, että hän edeltää käsin vahvistaa, ettei hän harjoita toista sellaista tointa, joka ei Euroopan parlamentin edustajalle sovi. Rouva Frida Prepols on ilmoittanut eroavansa Euroopan parlamentin edustajan tehtävistä 31. tammikuuta 2013 lukien, ja Euroopan parlamentti ottaa tämän tiedoksi ja työjärjestyksen 4 artiklan 3 kappaleen mukaisesti toteaa paikan vapautumisen tänä samana päivänä. Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet me meille, että herra Breslav Borisov on valittu toisiin tehtäviin ja hänet korvaa rouva Iljana Ivanova äh, ensimmäinen ensimmäistä 2013 lukien. Ja toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja to- totean, että, että äh, samalla tavalla kuin edellis- edellisessäkin tapauksessa herra Borisov äh, voi täysimääräisesti hyödyntää oikeuksiaan Euroopan parlamentin jäsenenä, kunhan hän vahvistaa, ettei hän harjoita mitään sellaista tointa, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin edustajan tehtävien kanssa. Äh, Romanian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että herra Georg Bekali on valittu Romanian tasavallan kansallisen parlamentin jäseneksi 19. päivä joulukuuta 2012 ja työjärjestyksen 4 artiklan yksi kappaleen mukaisesti parlamentti toteaa, että hänen paikkansa on vapautunut tänä päivänä. Herr Tsumitsku Firesku on sitten nimetty 4. tammikuuta 2013 lukien herra Bekallin paikalle. Toivotan hänet tervetulleeksi ja muistutan myös hänelle että häneen pätevät kaikki samat vaatimukset ja edellytykset, jotka työjärjestyksen mukaan hänen kohdistuvat, jotka äsken luettelin, että hänen täytyy edeltä käsin vahvistaa ja vakuuttaa, ettei hän harjoita mitään sellaista tointa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin edustajan tehtävien kanssa. Sitten kreikkalaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet minulle pyynnön, että kollega Spyros Danellisin parlamentaarinen koskemattomuus poistetaan työjärjestyksen 6 artiklan kappaleen 2 mukaisesti. Tämä pyyntö on lähetetty oikeusasiain valiokunnalle. Ja totean, että